So colleagues. No niin, kollegat. Vaikka olemmekin täällä pimeässä, ehkä voimme aloittaa kokouksen. Ensin esityslistan hyväksyminen, ellei joku sitä vastusta. Kiitoksia. Pari ilmoitusasiaa. Mehän tiedämme, että tämän kokouksen jälkeen 16.45 meillä on yhteiskokous Ekon ja Bud valiokuntien välillä. Eli jotta voimme säästää aikaa, niin täällä on jo paikkanimet henkilöille yhteiskokoukseen. Ja toiseksi Ranskan valtion varanministeri Michel Sapin on vihdoin vahvistanut, että ministeri on mukana talousvuoropuhelussa tämän valiokunnan kanssa torstaina 7. toukokuuta. Eli hyvä uutinen lopultakin. Ja sitten kolmikantaneuvotteluista toinen kolmikantakierros liittyen vakuutuskysymyksiin oli 13. huhtikuuta. Siellä puhuttiin soveltamisalasta ja rekisteröintijärjestelyistä. Komissio esitteli asiakirjan, jossa vertailtiin eri lähestymistapoja, ja myöskin neuvoston puheenjohtaja valtio esitteli sitten soveltamisalaa ja poikkeuksia. EPP teki ehdotuksen neuvostolle liittyen liittyen rekisteröintijärjestelmään. Tämä ei liittynyt pelkästään määriin, vaan myöskin nämä prorata proflat laskutapoihin, mutta sopimusta ei saatu aikaan. Eli kolmikantaneuvottelut päättyivät ennen aikojaan ja seuraava kokous on sitten 11. toukokuuta. Ja toivottavasti tulos on silloin parempi. Ja lopuksi maksupalveludirektiivi 16. huhtikuuta meillä oli kolmikantaneuvottelut ja puheenjohtajavaltio esitteli kompromissipaketin kolmansien osapuolten maksuväline kysymyksistä ja sitten suoraveloituskysymyksistä, poikkeuksista ja kustannuksista. Tiettyä edistystä saatiin aikaan näissä asioissa, kuten tietosuojakysymyksissä, mutta mitään lopullista sopimusta ei saatu aikaan. Ja seuraava kolmikantaneuvottelu on sitten 5 toukokuutta ja teknistä työtä vielä jatketaan. Eli tämä ilmoitusasioista. Ja sitten siirrymme kohtaan kolme. Ja on hienoa, että täällä on nyt Euroopan keskuspankin varapääjohtaja Vitor Constancio. Hän esittelee Euroopan keskuspankin vuosikertomuksen. Ja tämä on ensimmäinen kerta, kun Konstansio on tässä valiokunnassa tällä kaudella – Eli tervetuloa valiokuntaamme. Toivottavasti pääsette uudelleen jatkamaan keskustelua. Vuosikertomus, joka on julkistettu keskuspankin nettisivuilla, varmaan nyt juuri kello 15. Siellä puhutaan rahapolitiikasta ja taloudellisesta kehityksestä vuonna 2014. Ja siinä kerrotaan eurojärjestelmän toiminnasta eri aloilla, joilla se toimii. Ja lisäksi kirje, joka liittyy Dragin kirjeeseen, joka lähetettiin Schulzille. Siinä on liite, jossa on Euroopan keskuspankin vastauksia kysymyksiin ja kommentteihin, jotka liittyivät vuoden 2013 vuosikertomukseen. Esittelijä oli varapuheenjohtaja Zalba, ja tämä kirje on toimitettu teille tänä aamuna artiklan 284 mukaisesti Euroopan keskuspankin vuosikertomus täytyy toimittaa Euroopan parlamenttiin, Euroopan komissioon ja neuvostoon. Ja talousasioiden valiokunta laatii tästä oma mietinnön ja esittelee nimetään seuraavassa koordinaattorien koko. On 14, the ECB conducted its monetary policy in an environment which was challenging with the economic recovery remaining weak, inflation gradually decreasing, monetary and credit dynamics remaining subdued, and monetary policy transmission still being impaired. President Draghi, during his last hearing to this committee, already highlighted the efforts the ECB is Euroopan keskuspankki ponnistelee päästäkseen tavoitteisiinsa, joka liittyy hintavakauteen, inflaatiotavoitteisiin, joka on lähellä 2 prosenttia, ja sitten rahoituksellinen vakaus, jotta voidaan valvoa kunnolla rahapolitiikkaa ja haluamme tukea taloudellista elpymistä. Ja erityisesti Euroopan keskuspankki on tehnyt päätöksen määrällisestä helpottamisesta. Eli tervetuloa. Me odottelemme, että rahapolitiikan mekanismit kulkevat käsi kädessä muiden taloudellisten toimien kanssa EUn ja kansallisella tasolla – taloudellinen elpyminen oli hidasta vuonna 2014, joten on tärkeää tukea tätä elpymistä karvuistavisella finanssipoliittisilla muutoksilla. Ja myöskin meidän täytyy panna täytäntöön kunnollisia rakenneuudistuksia ja hyödyntää investointisuunnitelmaa, josta te äänestätte hyvin pian. Ja osa tätä kasvuympäristöä ympäristöä on myöskin pääomamarkkinaunioni. Ja tästä asiastahan keskustellaan sitten tässä valiokunnassa pian ja sitten siitä laaditaan oma mietintö. Eli tässä alustus ja nyt sitten keskustelua. Eli varapääjohtaja Konstanssio saa puheenvuoron ja sen jälkeen sitten kysymyksiä ja vastauksia. Olkaa hyvä. Uh, Mr. Chairman, uh, I'm... Kiitoksia puheenjohtaja. Minulla on kunnia ja ilo olla takaisin valiokunnassa uuden lainsäädäntökauden aikana esitellessäni EKPn vuosikertomusta Vuoropuhelu Euroopan parlamentin kanssa on tärkeää, että takaisin EKPn toimien äh, seurattavuuden. Juuri siksi, että EKP pitää seurattavatani niin tärkeänä osana vastuuvelvollisuutta ja tehokkuutta, olemme tänä vuonna alkaneet julkaista äh, rahapoliittisten kokousten kertomuksia. Vuosikertoimen kertomuksen julkaiseminen täydentää pyrkimyksemme lisääntyneeseen seurattavuuteen koetessamme EKPn toimia 2014 tarkoituksena täyttää mandaattimme haastavassa ympäristössä. EKP voimakkaita toimia tarvittiin, jotta reagoitaisiin rahapolitiikkaan, siirtomekanismiin, heik- heikentymiseen ja alhaisen inflaatioympäristöön. Rahapolitiikkaa täytti toinen merkittävä saavutus 2014 valmistelut ja toimintojen alko yhteisen valvontamekanismin puitteissa. Erityinen järjestelmä, joka toimielimen sopimuksessa EKPn ja Euroopan parlamentin välillä otetaan huomioon – pitää huolta parannetusta vastuu tilivelvollisuudesta tässä olisi tehtävässä EKPn puolelta. Tänään tarkastelen näitä toimia EKPn toteuttavana pyrkimyksissämme täyttää mandaattia viime vuonna ja siksi haluaisin sen jälkeen keskustella pääomamarkkinaunionin projektista, joka jos sitä riittävän kunnianhimoisesti harjoitetaan, voi tarjota etuja Äh, robustimman tällaisen integraation ja paremman rahapolitiikan transmission muodossa. Rahapolitiikan perspektiivin näkökulmasta on erityisesti on monimutkainen ja haastava. Se laimea elpyminen, joka oli alkanut 2013, ei kiihtynyt niin kuin aluksi odotettiin. Vuonna kokonaisuudessaan BKTn kasvu oli 0,9 vuositasolla euroalueella. Äh, Rahatarjonnan kasvu oli myöskin laimeata alhaista ja luotapohja tiukenti, joskin alenemistahti hidastui. Tiukat luottovaatimukset, korkeat ja niukasti alenevat pankkien korkoaste suurenlaisella Euroopan alueet olivat yksi pääsyistä talousen toiminnan kuiluun ja sitä kautta disinflaation ja näiden heikentymisen ongelmien vuoksi Hallintoneuvosto hyväksyi joukon toimia kesä-lokakuun välillä. Siihen kuului kaksi pakettia kesäkuussa ja sitten yksi syyskuussa. Siinä oli kolme elementtiä. Ensinnäkin kaksi EKPn avainohjauskori, jossa korostamatonta alentumislaskua ja sitten kahdeksan kohdistettua pitkän aikaväriin rahoitusoperaatiota LTRO ja kolmanneksi kaksi ää, arvopaperintaattojen taattujen varallisuusesineiden ja katettujen joukkolainojen osto-ohjelmaa. Näistä myönteistä panoksista, jotka helpottivat luottoalueella euroalueella, inflaatiopaine ei mitenkään vahvistunut. Toisin päinvastoin inflaatioasteen lasku jatkui, vaikka 2014 öljyn hinta laski merkittävästi 2014 jälkikuun puolelle ja vaikutti tähän kehitykseen, niin se oli osa pitkäaikaista trendiä, joka oli jo laskenut inflaatio historiallisesti alhaiselle tasolle korostaen to- kerrannaisvaikutusten vaaraa, jotta ehkäisimme itseään ruokivan prosessin, joka voisi olla vakavan riskin. vakalle eurojärjestelmä päätti 22. tammikuuta tänä vuonna laajentaa sen osto myös julkisen sektorin joukkolainoihin – laajennettuun osto-ohjelman mukaiset ohjelmat jatkuvat suunnitelmien mukaisesti syyskuun loppu 2016. Ja joka tapauksessa siihen asti, kun hallintoneuvosto näkee, että kestävä sopeutuminen inflaatiopolussa on tapahtunut niin, että se on johdonmukainen inflaatioasteen saavuttamiseksi alle, mutta lähellä 2 prosenttia keskipitkällä aikavälillä. Kokonaisuudessa nämä politiikkatoimenpiteet ovat antaneet ensi alhaisimpiin korkoasteeseen päivämarkkinoille ja ovat myös alkuun myöskin transmiassa koko rahoitusvälitysketjussa. Ne ovat tuottaneet näkyvää helpontumista EKPn so, sopeutuvan talo, rahapolitiikkaan välittymisessä reaalitalouteen. Ja tämä on merkinnyt, että kotitalouksien ja yritysten rahoitusolot ovat edelleen merkittävästi helponneet, mikä näkyy korkoasteen lainojen hinnan alentamisessa ja erityisesti euroalueen kautta tapahtuneen lainakorkojen dispersion varianssiin merkittävässä vähentämisessä. Ja nämä pankkien luottojen ovat, hinnat korot ovat laskeneet merkittävästi kesästä 2014 40 pisteellä ja ulkoisten rahoitustoimien nimelliskuustaus euroalueella ei-rahoitusyhtiöille on laskenut edelleen ja on 4,1 prosenttia helmikuussa, minkä puolestaan pitäisi edistää ja vahvistaa luoton kasvua ja investointeja. Pankkien luotot ei-rahoitusyrityksille lisääntyvät viimeisenä kolmena kuukausena vuositasolla laskettuna noin kahdella prosentilla verrattuna jota voidaan vertailla negatiiviseen aseeseen viime vuonna, joka oli alle miinus 2 prosenttia viime vuoden tammikuussa. Luotuksen kasvuaste ei finanssiyrityksellä oli miinus, piste, miinus kaksi. Joten nyt luottokanta kasvaa ensimmäistä kertaa pitkään. Eh, ja laajamittainen muutos lainadynamiikassa tapahtui 2014 toisella neljänneksellä erityisesti ei-rahoitusyritykselle ja kapearaha mikkoseen robusti kasvu on, joka johtava talouden kasvun indikaattori, vahvistaa tämän näkemyksen ja, ja euroalueen pankkilainaksen survey vahvistaa myös tätä näkemystä. Se on osoittanut, että kotitalouksien ja yritysten lain, lainakysyntä on kasvanut ja luottojen ehdot ovat helpottuneet kautta vuoden. Meidän politiikkamme toimii ja taloudet elpyy. Siitä on tulossa itseään säilyttävää, kestävää. Ja huolimatta tästä meidän henkilöstön ennustusten mukaan tämä negatiivinen tuotantokuilu sulkeutuu 2017. Tämä helpottaa inflaatio, inflaatio-odotusten muuttumista meille, meidän mandattimme mukaisesti huolimatta siitä, että hintasokki vaikuttaa tähän normalisointiin ja normalisa- inflaation normalisoituneen vastavaiheessa. Mutta rahapolitiikka tietysti toimi missä eristyksissä ja muut politiikka ovat erittäin tärkeitä ja yhteisen valvontamekanismin alku ja se katta, tekemään kattavan niin loppuun saattaminen ovat kriittisiä askeita, joilla pyritään terveempään rahapolitiikan transmissioon. Ja erityisesti SSM pankkiunionin sisällä ja yhdessä ää, tähän pankkien kriisiratkaisurahastoon ja, ja kriisiratkaisumekanismiin tulevat vielä luomaan kytköstä valtionvelan ja pankkien välillä. Lisäksi euroalue tarvitsee johdonmukaista ja kattavaa strategiaa luodakseen olot kestävälle elpymiselle, joka perustuu investoille, työpaikkojen luomiselle ja tuottavuuden kasvulle. Finanssipolitiikan pitäisi tukea talouskasvua ja pitää huolta saman tien velkaantumisen kestävyydestä. Samanaikaisesti rakennen uudistuksia pitäisi ajanmuk- toteuttaa päättäväisesti ja yritysten pitäisi olla sekä kykeneviä että halukkaita investoimaan. Me toistamme tätä kantaa, koska terveen finanssipolitiikan ja parantavien parantuneiden talousrakenteiden yhdistelmällä on enemmän mahdollisuuksia tehdä rahapolitiikasta tehokkaampaa rohkaisemalla taloudellisia toimia hyödyntämään parantuneita rahoitusoloja lisäämällä investointeja. Rahapolitiikka voi ja tulee tasaamaan ja kiihdyttämään siirtymistä kestävään kasvuuralle mutta se ei kykene nostamaan tai muuttamaan tämän uran paikkaa. Tämän tapahtumiseksi on tärkeää, että riittävästi rahoitusresursseja kohdennetaan ja käytetään tuottavasti. Ja tässä suhteessa pääomaunionin markkinaunionin agenda voi antaa tärkeän panoksessa. Komissio aikoo luoda pääomaunionin pääpalikaikat nykyisellä lainsäädäntökaudella ja meidän näkökulmasta tämä projekti, jossa on kattava ja hyvin suunniteltu, voisi todellakin luoda merkittäviä etuja EUlle. Pääomamarkkinaunionit ovat keino, jolla parannetaan pääomamarkkinoiden integrointia ja tästä integraatiosta tehdään, robu, tehdään robustimpaa. Integroidut pääomamarkkinat voivat vahvistaa rahoitusvakautta, sillä kun yksityinen riskijako lisääntyy, mikä helpottaa shokkien vastaanottoa kautta EUn. Samanaikaisesti toimivat päivänmarkkinat helpottavat rahapolitiikan siirtomekanismin toimintaa. Rahoitusmarkkinoiden integrointi on siis etusijalla eurojärjestelmän missio julkilausumassa. Maailmanmarkkinaunioni on myöskin tärkeää maailmanmarkkinoiden diversiteetin ja koon kasvattamiseksi tietyillä markkinasegmentillä syvemmät ja diversifioidut päivämarkkinat voivat tarjota vaihtoehtoisia rahoituslähteitä. Esimerkiksi rahoitusvälineet, ne voidaan kehittää ottamaan paremmin huomioon PK-yritysten erityistarpeet, infrastruktuuriprojektit tai pitkän aikavälin rahoitus. Lisäksi tällainen riippuminen pankkirahoituksesta laajentaisi työkalu pakin kokoa rahapolitiikan toteuttamisessa. Mutta on aito vaara, että ei suorasanomaisesti tunnisteta välttämättömiä oloja, joissa pääomamarkkinaunioni saavuttaa tavoitteensa. Teepä selväksi. Aito pääomamarkkinaunioni tarkoittaa, että rahoitusmarkkinat ovat erittäin integroituneet, kun tällä alueella viedään yhteismarkkinoita markkinat yhteen ainoassa päivämarkkinaunionissa. Kaikki markkinaosapuolet, joilla on samat relevantit piirteet, kohtaavat samat säännöt. Niillä on sama pääsy rahoitusvälineisiin ja palveluihin, ja niitä kohdellaan samanvertaisesti niiden toimissa markkinoilla. EUn maailmanmarkkinaunioni sen takia tarvitsee pohjakseen yhteistä oikeudellista ja säätelykehikkoa, joka tarjoaa tasaisen pelikentän ja mahdollistaa markkinoiden integroitumisen ja kehittymiseen. Täällä on joukko seuraamuksia. Ensinnäkin tällaiset pääomamarkkinat ovat sinänsä kunnianhimoinen tavoite. Toive, että pääomamarkkinat ovat aidot odotetut hyödyt, hyväksymättä täyttä säätelyyn lähentämistä harmonisointia on toiveajattelua. Puolivälin saavuttaminen ei riitä. Itse asiassa pääomamarkkinan puolikas on olematon pääomamarkkinaunioni. Tämä oli yksi kriisin läksyistä erityisesti suhteessa sisämarkkinoiden ja epätäydellisen säätely- ja valvontaa kehikon, mitä pankkeihin tulee. Että ei ole mitään sitä epäillä, etteikö se, mikä pätee pankkeihin, ei pätisi myöskin pätee pankkien pätee myöskin pääomamarkkinoihin. Toiseksi yhteisen säännöstön luominen pääomamarkkinoille merkitsisi myös, että tartutaan esteisiin politiikka-alueilla, jotka ovat relevantteja pääomamarkkinoiden ulkopuolellakin. Tähän kuuluu poliittisesti herkkiä kysymyksiä, kuten konkurssimenettelyt, yrityslainsäädäntö ja rahoitusalan tuotteiden verotus. Milloin lainsäädäntö ei, ei kykenee edistämään EU-tasolla. Siellä tarvitaan päättäväistä ja sopeuta yhteen sopivaa toimintaa kansallisella tasolla rajat ylittävien e-, esteiden poistamiseksi ja yhteistä sääntökirjaa täytyy myöskin täydentää yhteisellä täytäntöönpanolla sääntöjen, ta, sääntöjen suhteen, koska syvemmin yhteenliittyneet päivämarkkinat, jotka päivämarkkinoilla on ne nyt luovat, lisäävät myöskin tarttumisriskiä riskiä ja kriisin laajenemisen riskiä vaativat voimakkaampaa valvontaa päivämarkkinoissa, valvontaa, valvontaa ja Euroopan parlamentilla toisella lainsäätämällä käyttäjänä on ratkaisva rooli tässä prosessissa ja sillä tulee olemaan avainrooli aitoon päivämarkkinaunionin luomisessa ja lopuksi merkittävät ponnistelut vuonna 2014 alusta sekä rahoitus rahapolitiikassa että pankkiunin, su, rahoitus, pankkiunin suhteen asettavat, että Eurooppa kykenee tuottamaan tuloksia silloin, kun päättäviä asia toimia tarvitaan, mutta pitämällä täytyy mennä. Terve finanssi- ja rakennepolitiikka kansallisella tasolla ja lisäaskeleet talous- ja rahaunion institutionaalisen perustan luomiseksi vastaisivat sen, että eurolla taloudesta tulisi kriisin sietävä kestokykyisempiä. Lisäksi päättäväisiä toimia ja uudistuksia tarvitaan, joita luodaan aito markkinaunioni tarkoituksena päästä vapaaksi robustamaan rahoitusintegraation hyödyt. Nämä kehitykset ovat avainroolissa, kulumme pohjaa kestävälle elpymiselle ja voimakkaalle ra- rahaliitolle, joka kestää shokkeja paremmin ja takaa vakauden ja vaurauden. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia, varapääjohtaja Konstantio näistä kiintoisista huomioista. Erityisesti oli hyvä kuulla tästä pääomamarkkinaunionista. Se on tärkeää ja olen täysin samaa mieltä siitä, mitä sanoitte. Eli jos haluamme EMUn hyödyt, niin meidän täytyy myöskin hyväksyä täydellisen sääntelyn harmonisoinnin. Eli tämä oli hyvä huomio todellakin. Ja nyt pyydän anteeksi, mutta minun täytyy nyt siirtää puheenjohtajuus Peter Simonille. Olkaa hyvä. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir No niin, hyvät kollegat, etenemme niin kuin tavallisesti, eli viisi minuuttia per kysymys ja vastaus. Ensimmäisenä kaikki poliittiset ryhmät sekä sitoutumattomat ja sitten DHONT-järjestelmän mukaan jaetaan puheenvuoroja. Ensin Burkhard Baltz EPPstä, ole hyvä. Sydämelliset kiitokset puheenjohtaja herra Konstantio Mainitsitte useita tärkeitä kiintoisia aiheita, joten valinnanvaraa olisi. Minulla on kolme melko lyhyttä aihe, sen lyhyttä aihetta tai kysymystä. Ensinnäkin korkopolitiikka tällä hetkellä EKPssä. Hän on sellainen, että pitkän aikavälin tuotteet, kuten vakuutukset, ovat hankalassa tilanteessa. Haluaisin kysyä, eikö EKP pelkää että tässä syntyy uusi mahdollisuuskriisi, vaikka nykypankkikriisistä ei ole vielä edes selvitty. Toinen kysymys. Lainamarkkinoiden kokoon kuivuminen. Ekopenosten kautta hän ehkä myös helpottaa hintavaihteluita. Miten tämä ei-toivottu vaikutus, joka voi myöskin haitata markkinoita, on jota pystyisitte tai haluaisitte korjata? Ja kolmanneksi, likviditeetin tulvahtaminen markkinoille, kun ajatellaan tarjouksia, joita tulee pa- pankeilta, että tarjotaan negatiivikorkoa. Niin ovatkohan nämä teidän mielestänne toimintatapoja, jotka ovat toivottavia? Vai osoittaisiko tämä, että nyt on ylitetty ne rajat, jotka liittyvät järkevään kansantalouden pitoon. Kiitos. Kiitos oikein paljon näistä kysymyksistä. Lähden liikkeelle toteamalla, että kaikki politiikka on sellaista, että sillä on vaikutuksia ja sivuvaikutuksia. Jotkut eivät ole toivottavia, mutta niitä ei voida välttää jos prioriteetit johtavat siihen, että tehdään tiettyjä valintoja. Näin on tilanne ollut viime vuonna aivan selvästi, kun inflaatiosta tuli kielteinen ja, ja voidaan todeta, että toisella vuosipuoliskolla siihen vaikutti valtavasti öljyn hinnan kehittyminen. Se on ihan selvä, mutta joulukuun ja tämän päivän välillä, jos jätetään huomiotta öljyn hinnan vaikutus inflaatioon, niin inflaatio 0,6. Hyvin kaukana perustuen siis meidän realiteetteihin ja kovin kaukana meidän mandaatistamme ja tavoitteistamme. Eli meidän olisi siis pakko lähteä joihinkin toimiin, joiden kautta totta kai pyrimme vaikuttamaan siihen, että saadaan aikaan normaalimmat inflaatioodotukset ja niin edelleen. Me tiedostamme sen, että on potentiaalisia vaikutuksia tällaisilla poliittisilla päätöksillä joillain osin maailmanmarkkinoita, mutta meillä ei ole nyt vaihtoehtoja. Me kehittelemme nyt analyysiä siitä, mitä on tapahtunut. Me valvomme tilannetta hyvin tarkkaan ja olemme valmiita esittämään toimia, joiden kautta voidaan näillä markkinoilla pienentää riskejä. Mitä vakuuttajiin tulee, Haluaisin painottaa sitä, että viimeksi kuluneen kolmen tai neljän vuoden aikana vakuutusyhtiöiden tuotto sijoituksilla on ollut noin 9 prosenttia, paljon korkeampi kuin palkeilla. viimeksi kolmen vuoden aikana osakkeen omistus on ollut tuottavampaa vakuutusyhtiöissä kuin pankeissa. Miksi näin on käynyt? On kahdesta pääsyistä. Ensinnäkin vakuutus yritykset ovat hyötyneet taloudellisesta tilanteesta ja omaisuuden arvon noususta. Ja kun inflaatio on niin alhaisella tasolla, se vaikuttaa myöskin vastuuvelvollisuuksien laskemiseen. Mitä huolettaa kyllä se, että jos pääoma tuotto on tällaista ja niin korkotasoon kohdistuu paineita, mutta koko sektori ei ole vielä – tässä vaiheessa. Sen seikan halusin nyt mainita. Ja mitä tulee luototukseen ja ostojemme vaikutuksiin hintoihin markkinoilla, me rajasimme ostomme tarkkaan enimmillään 33 prosenttiin jokaisen liikkeelle laskijan velasta. Näin annettiin mahdollisuus markkinoillekin toimia ja vaikuttaa vapaasti markkinoiden muodos- markkinoilla hintojen muodostumiseen. Me emme näin pääse sotkemaan markkinoita ja se, että jotkut tasot ovat nyt negatiivisia, ei ollut sinänsä asia, jota ajoimme takaa. Se ei ollut tavoitteemme. Me pyrimme kylläkin siihen, että korkotasot laskisivat entisestään, mutta eivät näin paljon negatiivisen puolelle. Tämä on siis kielteinen sivuvaikutus. Ja siinä syntyy kysymyksiä, jotka liittyvät siihen, miten markkinat muotoilevat pitkän aikavälin odotuksiaan. Keskipitkän aikavälin tasoihin tämä vaikuttaa, mutta jälleen kerran meistä me uskomme, että tämä ei jatku tällä tapaa. Tietenkin jatkamme tarkkaan asian seuraamista ja toivomme, että markkinat oikaisivat tilanteen itse. Vielen Dank. Als... Kiitoksia. Seuraavaksi Elisa obrigada por estar Tenho sido... Kiitoksia, että olette täällä. On ollut hyvä kuulla Euroopan keskuspankin puheenvuoroja, koska se nyt on yksi toiveelimistä, joka on parhaiten toiminut ennen kriisiä, mutta kaksi asiaa, jos sallitte. Ensinnäkin se, mistä puhuitte, eli pankkiunionin rooli. Sehän on ollut kolmella tavalla vakauttava tekijä, koska ensinnäkin, jos puhutaan tästä valvontamekanismista, niin nyt olemme muutosvaiheessa ja on ihan normaalia, että tehdään pieniä mukautuksia, mutta ainakin nyt aletaan nähdä, että ehkä tämä vaikutus kaukaisimpiin maihin, kun ajatellaan pääomavaatimuksia ja muita, niin nyt alkaa tapahtua liikehdintää pankeissa ja järjestelmän aikaisemmin oli heikommassa kunnossa. No, sitten haluaisin tietää, aikooko Euroopan keskuspankki miettiä jotain backstop-järjestelmiä vai tekeekö neuvosto sitten jotain taatakseen ensi vuoden tammikuusta lähtien, että meillä on vakautta pankkijärjestelmässä – ja sitten kolmas elementti. Se nyt ei ole esityslistalla, mutta ne ovat nämä talletustakuut. Sehän on keskeinen asia, jotta voidaan vakauttaa markkinoita ja se on myöskin osa alkuperäistä sopimusta. Ja jos haluamme olla uskottavia, sitä ei voida jättää pois poliittiselta esityslistalta Euroopassa. Euroopan keskuspankki on kyllä aktiivinen, mutta tämä on jätetty sivuun. Ja sitten vielä tämä epätasapaino, joka meillä on makrotaloudessa Euroopassa. Keskiarvot eivät ole, no niistä ei kannata puhua tällä hetkellä, koska meillähän on Eurooppa, jossa on valtavasti työttömyyttä puolessa Eurooppaa ja toisessa puolessa Eurooppaa sitten ei ole tällaisia ongelmia. Eli kysyisin, mitä Euroopan keskuspankki aikoo tehdä tälle asialle ja miten te näette vaikutuksen Kreikan ongelmista euroalueella? Kiitos. Uh, well, allow me to answer. No niin, on varmaan helpompaa kaikille, jos vastaan englanniksi. Te puhuitte portugalia, minäkin haluaisin puhua omaa kieltäni, mutta minun on nyt helpompi puhua teknisistä kysymyksistä englannin kielellä. Mutta olet ihan oikeita siitä, että pankkiunioni on keskeisen tärkeä. Ja se, mitä sanoitte tästä keskittymisriskistä pankkialalla, niin sillaista ei ole vielä tapahtunut. Ei ole mitään rajat ylittäviä yritysostoja tai fuusioita, mutta haluan ihan suoraan sanoa, että tällaista konsolidointia tulee kyllä tapahtumaan Euroopassa yleisesti osissa Eurooppaa tilanne voisi olla perusteena sille, erityisesti nyt hetkellä, jolloin rahoitusjärjestelmässä on tapahtumassa muutoksia pankkitoiminnasta kohti markkinapohjaista rahoitustoimintaa. Tällaista tapahtuu ja se tietysti luo uusia riskejä ja huolenaiheita, mutta siihen liittyy myöskin etuja. Voidaan löytää uusia luoton saantilähteitä. Ja tämä tietysti johtaa mahdollisesti tiettyyn konsolidointiin sitten ennen pitkään. No sitten nämä backstop-järjestelmät. No meillähän edustajana on tarkkailijana johtokunnassa kriisinratkaisumekanismissa ja me seuraamme tilannetta. Jos tällaisia vaatimuksia pitää esittää, niin sitten me korostamme sitä, mitä sopimuksessa on. Eli kriisiratkaisumekanismi yrittää sitten hoitaa nämä luottokysymykset. Sitten talletustakujärjestelmä. Tämähän on aina mainittu kolmantena elementtinä pankkiunionissa. Ja nyt vielä ei ole tästä asiasta puhuttu. Tätä korostettiin, mutta jäsenvaltiot sitten päättivät lykätä täytäntöönpanoa tämän kolmannen osan kohdalta. Eli nyt on ymmärretty, että pitää odottaa vielä hiukan, mutta ei sitä ole kuitenkaan unohdettu. Sitten nämä keskiarvot ja epätasapainot. Niin olet oikeassa, erityisesti työttömyyden osalta – Senhän osalta erot ovat valtavat, mutta sirpaloituminen kaikissa muissa asioissa on vähentynyt. Se on supistunut rahoituksellisissa muuttujissa, mutta myöskin kasvon suhteen. Nyt joissain maissa on kasvua hiukan enemmän kuin keskiarvo, ja sehän tarkoittaa, että sirpaloituminen tässäkin mielessä alkaa korjaantua. Eli tilanne on paranemassa ja sanoisin, että politiikkaamme on vaikuttanut tämän sirpaloitumisen vähenemiseen Euroopassa. Kiitos. Danke sehr. Um allen Kollegen... Kiitoksia. Jotta kaikki saavat puheenvuoron, niin pitäkää kiinni tästä viiden minuutin aikarajasta ja seuraavaksi ECR-ryhmästä Beat Lykän. Ja, vielen Dank, Herr Kiitos paljon puheenjohtaja. Kiitos paljon varapääjohtaja, että olette valmis vastaamaan kysymyksiin. Haluaisin viitata Elisa Ferreiran äsken esittämään kysymykseen Kreikan tilanteeseen. On epäselvää, voiko Kreikka hoitaa maksusitoumuksensa toukokuussa on paljon maksettavaa. Miten arvioi EKPssä tätä tilannetta? Voisitteko hän antaa lupauksen siitä, ettei Kreikka joudu maksukyvyttömyystilanteeseen? Esimerkiksi jos sanoisitte, että voitaisiin turvata EKP-rahoitusta. Jos ette voi tällaista vakuutusta antaa varapääjohtaja, haluaisin tietää, kun olette EKPssä vastuussa myös pankkivalvonnasta – Neuvoisitteko Kreikan pankkia tämän etäisyyttä valtion lainoista Kreikassa, jotta voitaisiin huolehtia Kreikan pankkien paremmasta tilanteesta Kreikan maksukyvyttömyystilanteen kohdatessa. Ja onkohan keskuspankilla jonkinlaisia suunnitelmia, jotka koskevat mahdollista Kreikan lähtemistä euroalueelta. Onko jonkinlaisia valmistautumistoimia sen suhteen, että Kreikka mahdollisesti ei voi jäädä euroalueen jäseneksi maksukyvyttömyystilanteessa esimerkiksi, vai uskotteko, ettei tällaisia valmistautumisia tarvita siksi, että maksukyvyttömyystilanne ei olisi mahdollinen? Että Kreikka voisi olla euroalueella mukana siis vaikka maksukyvyttömyystilanne syntyisikin ja se sitten ratkaistaisiin. Kiitos. Kiitos oikein paljon tästä kysymysryppäästä. Aihe on tärkeä ja ongelmallinen. Se on meillä kaikilla edessämme. Ensinnäkin EKP on ollut hyvin toimiva omien sääntöjensä puitteissa rahoittaessaan Kreikan pankkisektoria. Kuten tiedätte, tällä hetkellä likviditeetin määrä, jota eurojärjestelmä on tarjonnut Kreikan pankeille, on 110 miljardia euroa. Tämä on lähellä 70 prosenttia Kreikan PKTstä. Joten on vaikea jotenkin esittää, ettemmekö olisi rahoittaneet kreikkalaisia pankkeja, koska EKP ajatellen erityisesti yhteisen valvontamekanismin osiota. Olemme sitä mieltä, että ne ovat maksukykyisiä tällä hetkellä. Tämä on yksi syy likviditeetin myöntämiseen. Tämä ei ollut kysymykseni. No, minä vain yritän sanoa, että me olemme toimineet tässä tehokkaasti, mutta en voi, kuten impliseettisesti esititte, voi luvata, että rahoitamme Kreikkaa missä tilanteessa tahansa, minä ehdoin tahansa, kuinka paljon tahansa. Ja osahan on, kysymystä on se, mitä vakuuksia on pankeissa. Mainitsitte sen, miten vähennettäisiin vaikutusta tai yhteyttä valtion ja pankkien välillä. Yhteinen valvontamekanismi ja KPN hallintoneuvosto ovat esittäneet, että Kreikan pankkien ei pitäisi lisätä altistumistaan näille Kreikan valtion lainoille. Entä vähentää, kuuluu kysymys. No siitä ei päätetty, sanottiin vain, että ei tulisi lisätä entisestään. Tämä päätös on tehty ja tässä mielessä turvataan tämänhetkinen tilanne, maksukykyiset pankit. Joten tämä on siis tehty. Mitä tulee sitten pahimpiin skenaarioihin? En lähtisi siis spekuloimaan niistä asioista, koska minä olen vakuuttunut ja me olemme EKPssä vakuuttuneita siitä, että Kreikka ei euroaluetta jätä. Siis tällaisena, että Kreikka siis jäisi euroalueen ulkopuolelle. Kuten tiedätte, sopimuksissa ei ole suunniteltu sitä, että maa voitaisiin muodollisesti jättää euroalueen ulkopuolelle, jos jossain muodossa tällaista haluttaisiin, niin se olisi Kreikan hallituksen päätös, ei meidän päätöksemme. Sellaista oletusta ei meidän toimintamme taustalta edes löydy. Näin ei tulisi meidän mielestämme käydä. Eikä se ole automaattista mahdollisessa maksukyvyttömyystilanteessa latonantajien suuntaan. Ei se tarkoittaisi automaattisesti sitä, että Kreikka jäisi euroalueen ulkopuolelle. Seuraavaksi Aldesta Silvi Gula. President. Päivä herra varapuheenjohtaja. Kiitoksia, että tulitte joukkoomme. Enpä kysy Kreikasta. Uskon, että ette pysty vastaamaan meille. Yritän olla vähän rakentavampia. Huolestuttaako teitä äh, korkojen lasku ja erityisesti sen vaikutus Äh, henkivaikutus teollisuuteen. Ja sitten tärkeä kysymys, äh, eikö pitäisi päämarkkinassa ja sen suhteen tarttua tähän äh, verotuspakettiin. Selvää, että säästämisaste on korkea Euroopassa ja sitä suuntaa paljon paikalle verotus, joka suuntaa sitten taas ostoksia jokolainoihin osakkeiden sijasta. Kiitos kysymyksestä vakuutusten suhteen? Vastasin tähän jo osittain. Kuvatessani, että tilanne tällä hetkellä ja viimeisenä kolmannen neljänä vuonna ei ole ollut niin vaikea tai haastava kuin pankeille. Sitä pitää alleviivata. Toinen näkökulma on, että muutama vuonna kuluttua tästä tilanteesta, jos mikään ei muutu, alhaiset korot lisäsivät painetta vakuutusalalle, erityisesti henkivakuutuspuolella, kuten mainitsit totta. Odotamme ja ennustuksemme näyttävät, että 2017 tilanne on toisenlainen. Jos inflaatio nousee lähelle 2 prosenttia, korkoastikin alkaa nousta, ympäristö muuttuu koska haluamme päättävästi tavoittaa noin 2 prosentin inflaatioasteen. Lisäksi painottaisin sitä, että puhumme lähes globaalista ympäristöstä, alhaisesta korkotasosta kaikkialla. Isot taloudet kohtaavat tämän pitkään, joten vakuutusalan yritykset ja muut, niiden vasta- vastattavat täytyvät, ho, täytyy hoitaa sillä lailla, että ne vastaavat tätä ympäristöä. Ja valvontana täytyy pitää huolta siitä, että tällaisissa ympäristöissä yritykset eivät tarjoa 6 prosentin tuottoa JNE. Tämän täytyy vaikuttaa valvojien ja yritysten toimintaan. Danke sehr. Als nächstes. Kiitoksia. Sitten Guesta Marisa Matias. Obrigada, senhor presidente. Obrigada, senhor Constâncio, pela sua presença. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia herra Konstantsio. Tämä nyt on ensimmäistä keskustelua tästä vuosikertomuksesta koskien EKPn toimintaa 2014. Ja täytyy nyt kysyä, missä on se osio, joka koskee mukautusohjelmaa, erityisesti Portugalin osalta, koska juuri 2014 Troikka on toiminut. Ja tässä kertomuksessa EKP on tämän mukautusohjelman puitteissa, joka siis päätyi 2014 miljardia, mutta sitä ei ole mitenkään arvioitu tässä kertomuksessa, Se on aika hämmästyttävää. Kertomuksessahan on tietoja hyvin yksityiskohtaisesti esimerkiksi tästä uudesta EKPn toimipaikasta ja muutosta, kuinka paljon se on maksanut. Ja sitten ei ole mitään tietoja liittyen tähän Troikan toimintaan. Portugalissahan bruttokansantuote laski 5 prosenttia, monet työpaikat ovat tuheutuneet, alijäämää oli 4,6 prosenttia, eli paljon korkeampi kuin oli kuviteltu. Eli tässä kertomuksessa ei ole mitään arviointeja tästä Portugalin ohjelmasta. Ja kuitenkin siellä on paljon tietoja muista asioista, Eli EKPn pitää nyt katsoa, että tämä ohjelma on ollut epäonnistuminen ja meidän täytyy saada tietoa tästä arvioinnista. Niin muistuttaisin, että tästä 78 miljardista, jotka lainattiin Portugalille, EKP ei lainannut yhtäkään euroa, koska me emme ole mukana hallitusten rahoittamisessa. Eli nämä ovat varoja, jotka ovat tulleet Portugalin IMFstä ja muista jäsenvaltioista, ei meiltä. Me teemme työtä toimielimissä, troikassa, mitä nimeä haluakin käyttää. Ja olemme yhteydessä komissioon, ja komissio on oikeudellisesti se toimielin Euroopassa, joka vastaa näistä ohjelmista. ohjelmista. Ja täytäntöönpanon valvonnasta. Tästä syystä, että löydä mitään lukuja tästä kertomuksesta, koska me emme lainanneet Portugalilta millekään maalle yhtään rahaa tällaisissa ohjelmissa. Ja kuten näitte, tänä vuonna ja aikaisempina vuosina Vuosikertomuksessa ei käsitellä kaikkea, missä EKP on ollut mukana, eikä siinä ole mainittu myöskään yhteistyötämme komission kanssa, mitä tulee muiden maiden ohjelmiin. Siis tämähän olisi ensimmäinen kerta, ei sellaista ole koskaan tehty. Ja sitten aikaisemmin tässä valiokunnassa on arvioitu erikseen sitten, millainen rooli toimielimillä on ollut näissä ohjelmissa. Ja kun näin on tehty, niin me olimme paikalla selittämässä – ja mitä olemme tehneet ja millä tavalla olimme niissä mukana, mutta vuosikertomus ei ole oikea paikka tälle. Eli näistä syistä ette löydä mitään yksityiskohtia näistä kyseisistä asioista. Sitten sivuhuomioon tämä uusi rakennus, niin voin vain kertoa, että Euroopan tilintarkastustuomioistuin on suositellut, että kaikkien Euroopan toimielinten tulisi toimia omassa rakennuksessaan, eikä niiden pitäisi vuokrata rakennuksia, koska pitkällä aikavälillä on edullisempaa toimia näin kuin vuokrata tiloja. Ja me noudattimme tätä suositusta ja siksi tämä hanke toteutettiin näin. Eli ei se nyt ollut asia, josta vain päätettiin yhtäkkiä itsenäisesti. No niin, hetkinen. Eli jos vuosikertomukseen ei kerrota Troikan toiminnasta, niin missä tätä arvioita sitten tehdään? Koska muutenhan näitä tietoja on kaikissa vuosikertomuksissa. Ei tässä ole mitään järkeä. Uh, siis minulla ei ole tästä mitään muuta sanottavaa. Vuosikertomusta on vähän virtaviivaistettu, eli se on lyhyempi kuin aikaisempina vuosina – ja siellä ei puhuta Portugalista tai mistään muustakaan maasta, Kyproksesta, Kreikasta, yhtään mitään. Eli ei minulla tähän enää mitään lisättävää. Tämä ei ole oikea paikka käyttitellä näitä analyysejä ja keskusteluita. Als nächstes, bevor ich, äh, Sitten ennen kuin Urtasun saa puheenvuoron, niin pitäkää kiinni tästä viidestä minuutista. Olemme jo aikataulusta ja voin nyt jo kertoa, että kun poliittiset ryhmät on käyty läpi, niin sitten meidän täytyy rajoittaa tämä kolmeen minuuttiin, koska meillä on vielä äänestys ja äänestysten jälkeen meillä on sitten yhteinen valiokuntakokous budjettivaliokunnan kanssa, eli meillä ei ole enää yhtään liikkumavaraa. Ernesto, ole hyvä. Si, aki. Si, ää... Niin. Huomenna hyvää iltapäivää, Konstantsio. Yksi asia, jota Euroopan keskuspankki on nyt joutunut käsittelemään viime vuosina, on ollut tämä mahdollinen jäsenvaltion lähteminen euroalueelta. Ja sehän saattaa nyt lakkauttaa maksut. Ja missä olosuhteissa te voisitte antaa maksua kaupallisille pankeille? Eli onko rahoituslaitosta, joka täyttää kaikki ehdot, pääomavaatimukset, kaikki muut vaatimukset, jotta teillä on kaupallisella pankeilla? Ja mikäli valtio menee konkurssiin, niin voitteko jatkaa tämän tuen antamista näille pankeille? Eli voivatko ne olla mukana tässä eurojärjestelmässä ja saada hätärahoitusta? Se oli ensimmäinen kysymys. Ja toinen kysymys Kreikasta. Tehän jatkuvasti yhdistätte sen, että mahdollisesti nostetaan – tämä valtionvelkakysymys, eli sitä pitää supistaa. Onko tämä suhteet tässä mainittu oikein? Ja sitten kolmas kysymys. Mario Draghi viime viikolla muistaaksesi oli tässä valiokunnassa ja hän sanoi, että valtionvelkakysymys on euroryhmän päätös, mutta sitten koko viikon aikana Euroopan keskuspankki on antanut lausuntoja tästä asiasta ja sanoi, että niitä, sitä ei enää voida lisätä. Eli voisitko kertoa, onko tämä sitten euroryhmän vai Euroopan keskuspankin päätös? Please. Kiitoksia näistä täsmällisistä kysymyksistä. No ensimmäinen kysymys. No viittasin tähän jo toisessa vastauksessa. Eli näin on. Eli jos valtio menee maksukyvyttömyyteen, niin ei ole mitään automaattisia seuraamuksia, kun ajatellaan pankkeja. Eli jos pankit eivät ole kaatuneet, ovatko ne maksukykyisiä ja onko niillä takeita, jotka hyväksytään, nämä ovat säännöt. No sitten tämä on tilanne yhdessä vaiheessa ja sitten tilanne saattaa tietenkin paheta pankkien osalta, mutta se on sitten eri kysymys tietysti. Eli tällä hetkellä ei ole mitään automaattista järjestelmää. Ja muistuttaisin, että kun ajatellaan hetkistä Kreikan ohjelmaa, siellä on vielä edelleen 10 miljardia varattu mahdolliseen pääomittamiseen Kreikan pankeissa, mutta siihen vaaditaan sitten tietysti johtokunnan päätös, eli halutaanko sitten parantaa Kreikan tilannetta, mikäli se on tarpeen. Mutta tämä on mahdollisuus, mutta siitä pitää tehdä päätös. Sitten valtionvelka. Pääjohtaja Draghi todellakin tässä kokouksessa, johon viittasitte, totesi vuoden 2012 tiedonannosta Troikalta, jossa oli arvioitu Kreikan tilannetta ajatellen sitä, millä tavalla se pystyy pitämään kiinni ohjelman ehdoista sillä hetkellä. Ja arvio oli myönteinen, eli oli todennäköistä, että Kreikka noudattaa sääntöjä. Ja tämän arvioinnin seurauksena väliaikaisesti ja lyhyen ajan Euroopan keskuspankki nosti valtion velkamäärää, joka saatettiin hyväksyä takeeksi. Ja tämä liittyy sitten tähän kolmanteen kysymykseen. Eli tässä on kaksi rajaa. Kreikan ohjelmassa, toisessa ohjelmassa oli mietitty näitä rahoituslähteitä – valtiolle. Ja yksi lähteestä oli valtionvelan vakuuttaminen 15 miljardia. Eli tämä oli raja, josta euroryhmä päätti. Ja toinen asia sitten on valtionvelan määrä, joka voidaan hyvätä takeiksi, jotta voi saada rahoitusta eurojärjestelmästä. Tämä on toinen raja. Ja se raja vuosikausia on ollut 3,5 miljardia. Eli se on toinen raja-arvo. Ja tätä rajaa nostettiin väliaikaisesti vuonna 2012 johtuen tästä arvioinnista, jonka Draghi luki täällä valiokunnassa, mutta on kaksi eri asiaa. Eli nämä asiat ovat olemassa, mutta niissä on eri rajat. By the way, uh... Niin ai niin. Tämä 15 miljardia, joka oli ohjelmassa, se on käytetty, nämä 15 miljardia. Mutta ei kaikkea voida käyttää takeina rahoituksen saamiseksi. Siihen liittyy se toinen raja. Kiitos. Liebe Kolleginnen Kollegen. Kiitoksia, hyvät kollegat. Joskus tilanne kääntyykin parempaan suuntaan kuin oli kuvitellut. Eli äänestys on lykätty puolella tunnilla, eli meillä on hiukan vielä liikkumavara. Eli saatte vielä näitä viiden minuutin puheenvuoroja. Ja seuraavaksi sitten EFDDstä Marko Zanni. Kiitoksia. Kolme kysymystä varapääjohtajalle. Ensinnäkin avoimuus Euroopan keskuspankin osalta ja sitten tämä Assist-ohjelma. Avoimuushan on keskeinen kysymys. EKPlle se on hyvä asia. Ja nyt kysyisin, koska Draghi ei vastannut kysymykseeni viimeksi. Eli Ehkä avoimuuteen liittyen voitaisiin teettää tutkimuksia julkistaa ne liittyen siihen, miten rahapolitiikka EKPn osalta erityisesti vaikuttaa sitten rahoitukseen yksityisellä saralla. Eli millä tavalla voidaan saada etuja rahoituslaitoksille, pankeille, yksityisellä sektorille. Ja voitaisiin julkistaa vaikka suurimpien rahoituslaitosten lukuja kolmen kuukauden osalta. Eli ehkä voitaisiin tällä tavalla antaa avoimuutta kansalaisten suuntaan näissä asioissa. Ja sitten mitä mieltä olette ollut, kun on vuosi on TLTROn täytäntöönpanosta, kuten olemme huomanneet, vaikka meillä on nyt tämä järjestelmä, niin ei ollut minkäänlaista velvoitetta pankeilla käyttää näitä varoja rahoittaakseen reaalitaloutta ja pk-yrityksiä. Eli mitä mieltä olette tästä vaikka ei olekaan kiellettyä tehdä carry trade-toimintaa valtion obligaatioiden osalta, kuten pankit tekivät aikaisemmassa LTRossa, tai sitten voisitte arvioida tätä ja näitä 200 miljardia, jotka on annettu pankeille tässä ohjelmassa. Ja lopuksi vielä sitten tämä pääoma markkina unioni Uskotteko todellakin, että tällainen rahoitusväylä pääomamarkkinoilla voisi toimia Euroopassa – Esimerkiksi Yhdysvallat, sehän on myönteinen esimerkki, mutta Yhdysvalloissa teollinen järjestelmä on täysin erilainen kuin Euroopassa. Ja tässä on riskinä, että tässä vääristyvät suhteet, kun ajatellaan PK-yritysten rahoitusta, jotka ovat kuitenkin erittäin tärkeä osa Euroopan tuotantojärjestelmää. Ja minun on vaikea nähdä, millä tavalla pääomamarkkinoiden toimijat, jotka analysoivat val- lähinnä numeerisesti näitä, miten he voisivat sitten arvioida pieniä hankkeita tai yrittäjäjärjestelmiä Euroopassa. Ja yleensähän valtaosa niistä on pk-yrityksiä, joissa on alle 10 työntekijää. Eli kun ajatellaan yrityksiä, joita ei rahoiteta, ja sitten on näitä rahoitusalan toimijoita ja niiden välinen suhde. Aina minuutin No nyt kysymyksen jälkeen enää 1 minuutti 20 sekuntia vastaukseen. Ah, okei. Okay. Okay. Selvä, no yritetään. Ensimmäinen kysymys. Niin tämä vaikutusten arviointi on tehty monissa työasiakirjoissa ja teksteissä. Voin toimittaa teille ehkä materiaalia näistä vaikutuksista rahoitusjärjestelmään ja pankkijärjestelmään erityisesti. Ja voin kertoa, että Politiikkamme on vaikuttanut siihen, että olemme saaneet supistettua rahoituskustannuksia pankeille. Se on vähentynyt. Ja seuraamusta tässä on se, että kun viime vuoden lopulla pankkien lainaustaso yrityksille ja kotitalouksille on vähentynyt. Eli näin ei käynyt heti, mutta nyt näin on käymässä, eli nämä kumpikin on menossa alaspäin. Ja politiikkamme päätavoitteena on tietysti inflaation hillitseminen ja hintavakaus kumpaankin suuntaan euroalueella. Ja sitten pankkijärjestelmän kautta toteutamme toimiamme, mutta se ei kuitenkaan ole varsinainen tavoite. Tavoitteena on hintavakaus kumpaankin suuntaan, joka on taattava. Sitten TLTRO. Niin TLTRO, joita tehtiin 2011-2012 vuoden aihteessa. Ne olivat likviditeetin antamista aikana, jolloin markkinoilla pankkien rahoitus oli lähinnä jäissä. Eli se oli tähän tarkoitukseen, siihen ei liittynyt mitään muuta. Ja jonkin ajan kuluttua, kun tilanne muuttui, pankit alkoivat maksaa takaisin näitä lainoja. Nyt TLTRO on liitetty ehtoihin ja liittyvät siihen, miten pankit toimivat luotonannossa – ja tämä merkitsee, että tämä kausi on neljä vuotta, mutta niiden täytyy noudattaa tiettyjä luotonantosääntöjä, ja jos ne eivät näin tee, niin kahden vuoden kuluttua he joutuvat maksamaan takaisin nämä varat. Eli ne eivät voi pitää niitä neljää vuotta. Eli tässä mielessä tähän liittyy ehtoja sen suhteen, mitä ne myöntävät luottoa. No kaksi poikkeusta myönnettiin ohjelman alkuvaiheessa. Ja sitten nämä neljäs, neljännesvuosittaiset ehdot liittyvät siihen, mitä ne ovat tehneet aikaisemmalla kaudella liittyen luotonantoon. Eli tässä on tällainen yhteys, tällaiset ehdot, jotka ovat tärkeitä. Ja sitten pääomamarkkinat. No verkasit, sitten meitä Yhdysvaltoihin. No kumpikin järjestelmä voi olla tehokas, jos katsotaan Yhdysvaltojen kehitystä tai Saksaan kaksi menestyksekästä taloutta. Ne ovat olleet menestyksekkäitä, niissä on erilaiset rahoitusjärjestelmät. Ja ajatus on se, että nyt pääomamarkkinat kasvattavat rooliaan. Se nyt ei ole, no nyt minun täytyy päättää tähän. Niin. Mutta me olemme vielä kaukana, koska yli kaksi kolmasosaa Euroopan rahoituksesta tapahtuu pankkien kautta, eli olemme vielä hyvin kaukana tilanteesta, joka on Yhdysvalloissa, koska siellähän se on vain 20 prosenttia, siis pankkien rahoitus. Mutta emme me siihen koskaan pääse. Hyvät kollegat, vaikka meillä nyt on enemmän aikaa, niin jos kysymys jo kestää kaksi ja puoli minuuttia, niin me ei koskaan saa tätä loppuun. Eli eh, Silvi Kula meitä auttoi tässä, mutta olisi hyvä, jos kaikki kollegat nyt voisivat puhua vain lyhyemmin. Ja sitten Panat Manofin sitoutumattomista. Oui, bonjour monsieur le vice-président päivää, herra varapuheenjohtaja. Viime maaliskuussa herra Draghi sanoi, että Fitchin mukaan näitä assettaattuja arvopapereita pidetään täysin varmoina, ei ole mitään ongelmia, mutta ää, Lehmäkin oli triplaa ennen konkurssia. Kysymys kertomuksesta, joka saan aika myöhään omasta puolesta. minulla on ollut vaikeuksia syventyä siihen, mutta arvioin, että täytyy jatkaa varjopakin järjestelmän ongelmista. Niistä paidoista huolesta, että se herättää. Varjopakin on, jos ajatellaan, niin se pankki, jotka myönnet obligaatiota tai ropaat, niin se on ollut eurolla rinnakkain rahan. Ja tässä on ollut yksittäisten pankkien rinnakkainen valtajärjesti. Ja se per, perrat Amsterdamin yliopistosta ja IMFstä tota, Singapore todenneet, että erityisesti EKP on vastuussa siitä, että nämä määräpiirit ovat muodostuneet rahaksi. Ja tämä, ää, äh, äh, raha syntyy erityisesti ekopankkien liiallisesta arvopaperiliikkeen laskusta, ja, ja lu, pankkien uuden maksukykyongelman. Ja Troikan on pyrkinyt sitten minun mielestäni tämän Joker-suunnitelman ja pankemmin tähän. EKPssä on ristiriita 2015 jälkeen, siellä vaadittu EKPtä takaamaan näitä paperiosakeita vakuuksina EK luomisessa, ja se voi vain vastustaa vain varjo pankkion ilmastelua, eli jos te tästä valitatte toisaalta. Mitä te ajattelette, että mihin tämä kierre johtaa? Ja tämä kysymys korreloi erityisesti näiden arvonpyörittäjä osto-ohjelmia, nyt te ostatte niitä suoraan sen sijaan tuossa OMT-vakuuksen ainoasta. Ja ne näkyy, missä ne näkyvät oikein ää, ekp taseessa. Ja kuinka paljon te uskoitte, että EKPn tase sitten nousee 2016 asti, jos ne otetaan taseeseen? Kiitoksia kysymyksistä. Ensinnäkin mark- rahoitusmarkkinoiden rooli talouden rahoittamisessa – Eurooppa on pankkikeskeinen. Pankit rahoittavat taloutta kahden kolmas osan edestä ja loput sitten erotusmarkkinoilta. Täysin erilaista kuin Yhdysvalloissa, jossa pankit rahoittavat noin 20 prosenttia talouden vaatimuksista. Täällä ne päivämarkkinat on normaalia, ja tuollaisten arvopavereiden olemassaolo ei mitenkään vastaa luo rinnakkaista valuuttaa rahayksikköä. Ne ovat vain eurossa nimettyjä velkainstrumentteja. Ei siellä mitään rinnakkaisvaluuta ole. Ja koska näihin arvopaineihin liittyy riskejä, luotoriskejä, että termi äh, maturiteetti vastaavat riski, ne eivät ole rahaa siinä mielessä. Ne eivät ole yhtä likvidejä kuin raha on. Ei mitään, se tähän sekoittaa tätä rahaan. tässä instituutioiden ja rahoitusmarkkinoiden kehityksen kehittymässä tapahtuu. Ja rahoitusmarkkinoilla tapahtuu sitä, että ei-pankkien osuus kasvaa. Mä olen antaneet merkin, emme vaan me. Kansainvälinen valtarahasto monet muut ovat antaneet merkin, että tämä näiden uusien rahoitusjärjestelmän segmenttien kasvu vaatii vähän seurantaa – koskee jotakin uusia riskejä, on kehittymässä tai voi kehittyä siellä. Me seuraamme sitä oikein tarkkaan. Kyllä. Eh, siinä vielä kuran ydin. Mitä riskejä tässä on? Riskit liittyvät lähinnä likviditeetteen ja myöskin tähän maturiteettiin vastaamiseen, vast, maturiteettien vastaamiseen, yhteensopivuuteen. Pääomamarkkinan rahoituksessa velkaantumisaste on alhaisempi velkavipu on alaisempi kuin pankeilla, koska usein ää, rahoitus tapahtuu takaisin maksettavan pääoman liikkeelle laskulla eikä säästelyllä niin pääkieltäko. Joten likviditeettitransformaatio ja maturiteetti ja vastaavuusongelmat ovat isompia siellä. Ja minusta on joukko, vaan, on joukko toimenpiteitä, jotka ovat näihin riskeihin vastaamiseen välttämättömiä. Olen puhunut sitä puheessani, osa kollegoistani myös. Ei tämä mitenkään liity rinnakkaisvalottoihin, jotka uhkaisivat järjestelmää. Jalkaminen kysymys lyhyesti. Taseen kasvu. Minä sulle selitin, että me odotamme, että 60 miljardia arvopapereita, joita me tulemme ostamaan kasvattavat BKT taseen samalla tasolle kuin keväällä 2012 eikä se enempää. Jutta Hübner für die EPP. Thank you. Sitten Hübner EPPstä. President, good to see Kiitos, kiitos vara pääjohtaja. Muistan vanhat ajat, jolloin teimme yhteistyötä, lui, loimme pohjaa yhtenäiselle valvontamekanismille. Mukava nähdä jälleen. Pääomamarkkinaunionista kysyisin. Olin aika yllättynyt, kun en ole koskaan kuullut näin kriittistä kantaa pääomamarkkinaunioniin, kun te esititte. Te siis sanotte, että sääntelyn yhtenäistäminen on ennalta ehto edust- menestykselle. Mutta komissiolta kuullaan, että kyse ei ole ainoastaan yhdestä muutoksesta lainsäädännöstä, vaan tässä on pitkästä kaudesta kyse astettaisista muutoksista. Jotkut tulevat sääntelyn kautta, monet kuitenkin markkinoilta. Te tai sitten kuitenkin sanoa, että jos taustalla on tietty omaisuuserä, niin sitä ei oteta pitkän aikavälin investointeihin. Olen ymmärtänyt tämän asian nyt oikein. Ja toiseksi, jos pitäisi EKP:n lähteä epätavanomaisiin toimiin, niin tarkoittaisiko se sitä, että näistä epätavanomaisista tuleekin tavallisia? Onko tämä tavallista rahapolitiikkaa EKPn puolelta tulevaisuudessa? Kiitos oikein paljon kysymyksistä ja tästä ystävällisestä muistutuksesta siitä, mitä yhdessä aikaisemmin teimme. unionista, Minä pyrin esittelemään ja tavallaan painottamaan sitä, miten tärkeää on muistaa, miten kunnianhimoisesta hankkeesta on kyse ja mihin sillä pyritään. Ymmärrän täysin, että sitä ihan nopeasti voida täytäntöönpanna. panna ja ymmärrän myös, että on tiettyjä tekijöitä, jotka menevät siihen suuntaan, jotka ovat helpompia. Ja niiden tulisikin niin olla. Mutta on katsottava, mistä lähdetään liikkeelle. Englannin pankin kanssa olemme puhuneet siitä, miten tärkeää on tukea uudenlaista turvallista arvopaperistamista. Tämä on yksi tapa monimuotoistaa rahoituksen tarjontaa. Tämä on myöskin komission vihreässä kielessä ajatuksena. Se on yksi tekijä, mutta yritin. Ja minusta tuntuu, että EKP järjestelmä kulkevat samantyyppistä linjaa. Ei saisi menettää mielestä tätä tavoitetta pääomamarkkinaunionia lopulta. Ja tämä tarkoittaa, että paljon on saatava harmonisoitua. Ilman harmonisaatiotyötä ei voida puhua unionista varsinaisessa mielessä. Eli me saisi tyytyä siinä, että saadaan vähän jotain aikaiseksi nopeasti. Vaan pidettäkö nyt mielessä vaativammat tavoitteemme pääomamarkkinaunionin osalta. Sitä minä ajoin alustuksessani takaa. Toinen osa. En voi sanoa, että epätavanomaiset toimet lähtevät nyt tavallisuuden tielle, että käytettäisiin niitä, että jatketaan samalla tiellä. Ei. Elämme ihan erityisiä matalan inflaation aikoja. Me pyrimme estämään riskit tällaisessa tilanteessa, jos ajatellaan pelkkää niin tämä kautta, koska ollaan liian alhaisella tasolla, liian lähellä nollaa, on monia syitä, miksi tämä ei ole taloudelle hyväksi. Ja toivomme, että pääsemme tästä tilanteesta. Ja sitten kun tilanteesta päästään näitä välineitä ei enää käytetä, kaikki keskuspankit haluavat palata rahapolitiikkaan, jossa lyhyen aikavälin korkoja voidaan käyttää hyväkseen toimiessaan talouden etujen mukaiseksi. Eli ei tämä mitään uutta tavanomaista toimintaa me ole. Kiitoksia sitten SND-ryhmästä. Alvaris. Buenas tardes. Bien. Hyvää iltapäivää ja tervetuloa, varapääjohtaja. Kysyisin nyt uudelleen tästä pääomamarkkinaunionista ja mikä on sen suhde sitten työhön, jota Euroopan keskuspankki tekee. Ensinnäkin, ensinnäkin tämä valvontatehtävä, joka Euroopan keskuspankilla on nyt ollut jonkin aikaa, liittyen siis pankkeihin tietysti tässä pankkiunionissa. No tietysti olen samaa mieltä siitä, että meidän täytyy parantaa pankkirahoitusta. Kuitenkin rahoituksen kasvu muista kuin pankkilähteistä voi aiheuttaa ongelmia, mikäli ei ole mitään uutta eurooppalaista valvointaa, kuten on nähty pankeissa tämän kriisin aikana. Eli kysyisin, miten te näette tämän valvontatehtävän ja millaisia toimia tarvitaan, jotta pääomamarkkinaunioni toimisi yhteisissä sääntelypuitteissa. Ja sitten rahapolitiikasta. Te sanoitte, että pääomamarkkinaunioni parantaa rahapolitiikkaa, mutta rahapolitiikkaahan tehdään lähinnä pankkilaitoksissa. Eli voisitko selittää vähän tarkemmin, miten te näette tämän paremman rahapolitiikan toteutumisen pääomamarkkinaunionin kautta? Kiitoksia näistä kysymyksistä. Niin alustuksessa totesi nimenomaan, että pääomamarkkina unionilla on paljon etuja, mutta samanaikaisesti se lisää sitten yhteyksiä eri rahoitusjärjestelmien välillä syvällisemmin ja samalla se saattaa myöskin lisätä tiettyjä tarkkuutunta riskejä, mikäli tapahtuu jotain ikävää jossain osassa järjestelmää. Eli pääomamarkkinaunioni, samoin kuin pankkiunioni, tarkoittavat, että valvonnan pitää olla vahvempaa. Ja yhtäläiset kilpailumahdollisuudet täytyy varmistaa, jotta voidaan välttää näitä riskejä. Tämä tarkoittaa, että siis nythän puhutaan pääomamarkkinoista, eli instituutiot, jotka ovat vastuussa valvonnasta, arvopaperimarkkinoilla, niiden täytyy kasvattaa rooliaan. Ja pitkällä aikavälillä, kun tämä prosessi on jo pantu täytäntöön, niin silloin tämä merkitsee, että jotkut valvontaelementit pitää sitten tuoda Euroopan tasolle, niin kuin kävi pankkiunionissakin. Ei nyt heti, mutta pitkällä aikavälillä juuri, jotta voidaan varmistaa oikean tyyppinen valvonta ja välttää tartuntariskejä ja taata, että sääntöjä noudatetaan ja että on yhtäläiset kilpailumahdollisuudet. Eli se on minun kantani tähän. Sitten rahapolitiikka. Ihan lyhyesti. No, se helpottaa tilannetta siinä mielessä, että yleensähän pankithan ovat meidän vastapuoliamme, mitä tulee likviditeettiin tai vaikutukseen korkopolitiikkaan, mutta on tärkeää, että katsotaan tätä eri maturiteettitasoa ja tässä pääomamarkkinoilla on roolinsa. Eli kun katsotaan lyhyen aikavälin korkotasoja, niin rahapolitiikallahan vaikutetaan ainoastaan lyhyen aikavälin korkotasoihin. Ja sitten sitten siinä luotetaan markkinoiden, pääomamarkkinoiden, rahoitusmarkkinoiden tekemään työhön, jotta nämä korkotasot sitten siirtyvät pidemmälle aikavälille. Nehän ovat tasoja, jotka ovat tärkeitä investointipäätöksen ajatellen. Ei kyse ole mistään kuukausta viikkotasoista, jotka ovat tärkeitä investoinnille, vaan nämä viiden tai kymmenen vuoden tasot. Eli tällainen rahapolitiikka helpottuu sitten, kun on syvemmät pääomamarkkinat, joilla on riittävästi likviditeettiä varmistamaan sen, että rahapolitiikka toteutuu kitkatta. Kiitos sitten Georgios Kustos EPPstä. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, έχω δύο ερωτήσεις. Το θέμα είναι... Kiitos. Minulla olisi kolme kysymystä. Ensinnäkin koroista. Euroopan keskuspankki on lähtenyt hyvin dynaamisiin toimiin. Ja minun kysymykseni olisi siis seuraavanlainen. Oletteko tyytyväinen siihen, että on vähennetty, alennettu rahan hintaa yritysten silmissä? Oletteko nyt sillä tasoilla, kun toivoisitte, jos otettaisiin huomioon pankkisektorinkin tarpeet niin ettei siirretä kaikkia ranhinnan alenemista, kun pankeillakin on omat strategiansa. Jos katsotaan pankin strategioita ja reaalitaloutta, mihin, missä näette oman roolinne tässä yhteydessä, Euroopan keskuspankin roolin, pääomamarkkinaunionista toiseksi. Tätä pidetään yhtenä etuna, mikä yhdysvaltalaisilla on suhteessa eurooppalaisiin. Onko teillä globaalia yleiskäsitystä siitä, mitä vaikeuksia siellä on. Puhutaanko kahdesta, neljästä tai kuudesta vuodesta, koska me saamme myös näitä hyötyjä. No kiitos näistä kysymyksistä. Kyllä, korkotaso on laskenut kaikilla markkinoilla. Tämä koskee myös pankkilainasektoria vuonna 2012-2013 jonkin aikaa politiikkamme on vaikuttanut siihen, että rahoituksen hinta on laskenut, mutta samalla luoton annon hinta ei laskenut. Nyt tapahtuu näin. Eli jos ajatellaan velkamarkkinoita, rahoitusmarkkinoita, hinnat ovat laskeneet osakkeiden hinnat ovat nousseet 13 prosenttia tammikuisen päätöksemme jälkeen. Ja tämä tarkoittaa sitä, että kustannukset ovat laskeneet samalla kun pankin lainanannon korot ovat laskeneet. Anna muutamia lukuja. Keskiarvoja. Keskiarvoinen lainan anto muille kuin rahoituslaitoksille 2,34 tällä hetkellä. Kesällä, viime vuoden kesällä, kuusitoista yksikköä korkeammalla ja 2 prosenttia yrityslainojen osalta. Ja voidaan puhua sitten myös sellaista tasoista, jotka oli meillä jo ennen kriisiä, eli tässä voidaan nähdä, minkälaisia vaikutuksia meillä meidän toimillamme on. Ja tämä vähentää pääoman kustannuksia mulle kuin rahoitusyrityksille. Tämä voi olla vain eduksi, kun ajatellaan investointipäätöksiä ja lisää kasvun mahdollisuuksia. Toinen kysymys, kuinka pitkään tässä menee? No prosessi on varmasti pitkä. Se on hankala. Siihen liittyy arkaluontoisia kysymyksiä, hankalia kysymyksiä, mutta Eurooppaa ei voida verrata ehkä siihen, mitä yrityksiä on tehty aikaisemmin, että harmonisoitaisiin yritysoikeutta esimerkiksi ja erilaisia näkökantoja. Nyt meillä on kriisi takanamme, pankkiunionin hanke ja monet hyvinkin rohkeat toimielinten uudistukset ovat varmasti mukana ajan kanssa vaikuttamassa siihen, että kuullaan voimakkaita ääniä sen puolesta, että saataisiin jotain hyötyä tästä laitteesta, mutta voin sanoa, että tavoite ainakin henkilökohtaisen kantani mukaan ei ole se, että saadaan rakenne, jossa pankit vastaisivat 10 prosentista rahoitusta ja markkinat lopuista. Ei. Eurooppa ja menestys kehittyneet Euroopan maat ovat selvinneet oikein hyvin ja kukoistaneet ilman tällaista rakennetta. Minusta tuntuu, että tietynlainen määrä tällaista pankkitoimintaa on tärkeää, kun ajatellaan PK-yritystemme verkostoa. Kiitos teille Sandeista, Eva Kaili. <laughs> Your turn. So, uh, thank you for being... Kiitos Kysymykseni liittyy jälleen Kreikan lyhyen aikavälin likviditeettiongelmaa, Kreikan käteisvirtaa vähän vähältörahasta leikkaa paljon lähes miljardi toukokuussa. Jos on olemassa suunnitelma EKPlle kreikkalaisille pankeille, jos sopimusta ei synny, ei kysymys ole siis maksamattomuudesta, vaan siitä vaan, että sopimusta ei tule. Eli jos tapahtuu luottotapahtuma mitä EKP hätärahastukselle pitääkseen kreikkalaisten pankkien systeemiset riskit kurissa. Pitääkö EKP mahdollisena, että kreikkalaisen pankin kohdistetaan pääomaa, kontrollia ja valvontaa? Ja sanoit, että maksukyvyttömyys ei ole Grexit, Kreikan poistuminen, joten Kreik- kysymys liittyy, ajatteko te sitä pääomaa rajoitteita pankille. Ja sitten ää, äh, Kreikan hät, hätärahoituksen vakuuksien tasolla, laskettu. Eli meillä on ollut tällainen ää, äh, vakuuksien herkat hiustenleikkuun. Kielteisen tapauksen suhteessa, mitä tälle hiustenleikkuulle tapahtuu. Kreikan pankkien ää, äh, riskit liittyvät EFSFn takaamattomiin kiinteät tuottoisiin asiakirjoihin. Mm, pankit ovat mitä täällä näillä tapahtuu, miten voimme pitää Kreikan pankkijärjestelmää elinkelpoisena. Kiitos kysymyksestä. Mainitsinkin jo. Pankkien likviditeettisäännöt ovat kiinni siinä, että pankit, ovat ar- pankit on arvioitu maksukykyiseksi, että niillä on hyväksyttäviä vakuuksia rahoitukselle. Tämä pätee myös ELA hätärahoitukseen. Tämä pätee siis kumpaankin. Että jos tietyissä skenaariossa vakuuksia ei ole, emme voi myöskään tarjota likviditeettiä. Ja siinä tapauksessa pankit joutuisivat vähentämään toimia. toimia. Toivotaan, että näin ei käy. Tällaiset ovat säännöt. Öö, teinen valvontamekanismi on ehdottanut ja hallintoneuvosto on ehdottanut, että kreikkalaisten pankkien pitäisi lisätä öö, valtionvelkaan liittyviä riskejä, jotta ne eivät olisi valtio liittyvän mahdolliseen äh, luottotapahtuman suhteen enemmän riskin, riskissä. Tiedän, että lainsäädäntötasomukset eivät salli sitä, että maa, joka on valtio, joka on maksukyvytön, että sitä voidaan ajaa ulos seurasta. Näin ei ole. Sopimuksessa ei ole säännöksiä tämän mahdollisuuden varalle ja pankkiakin kohdellaan sääntöjen mukaan. Muistanpa myöskin, että nykyohjelmasta tai on yli 10 miljardia, jota voidaan käyttää Kreikan pankkien pääomittamiseen, jos tarvetta on. Näin ei ole nyt. Kriisin sattuessa tilojen mukaan valtiovarainministeriöt joutuvat tekemään tästä päätöksen, emme me. Emme voi muutella muita suunnitelmia kuin sääntöjen soveltamiseen, kuten selitin. Ja vakuus, vakuudet ovat tärkeitä. Luoton ja pääoman säätely. Tehdäänpä selväksi. pääomaa liikkumisrajoituksia voidaan asettaa ainoastaan, jos Kreikan hallitus pyytää sitä. Niitä ei voi päättää tämän menettelyn ulkopuolella. Sitä lainsäädännön mukaan ja sitä riippuen EKP täytyy hyväksyä toimenpiteet, mutta alkuperäisen ehdotuksen täytyy tulla Kreikan hallitukselta. Ja kuten näitte, Kyproksen tapauksessa tämä päävalikkeiden kontrolli ei merkinnyt euron jättämistä. Nyt loppujen lopuksi Kypros on lopullisesti ja onnistuneesti on lopettanut päämaalla asetetut liikuharjoitukset. ja pysyvät heustetetun aikaa rajoitteiden kanssa ja askeltaen nämä rajoitteet luottamuksen kasvaessa poistettiin. Nyt ne on poistettu kokonaan. Sitten vielä viimeiset puhujat, eli kolme minuuttia per kysymys ja vastaus. Seuraavaksi EPPstä Siegfried Moresan. Kiitos puheenjohtaja, varapuheenjohtaja. Varapuheenjohtajiston täällä. Kiitos teidän kannanotoistanne. Jaan useimmat näkemyksenne myös määrällisen elvytykseen liittyen. Kuitenkin on myös tiettyjä trendejä ja mahdollisia riskejä mielestäni näköpiirissä. Näitä riskejä on nähty ja yksi, joka tulee tässä mieleen on yksityispuolen taseen taso ja myöskin yksityisen velkaantumisen taso. Tämä tietenkin vaikeuttaa lainanottoa yrityksissä ja tässä ei nähdä riittävästi elvytystä reaalitalouteen. Mitä teette näiden trendien vastustamiseksi? Toinen kysymykseni, toinen potentiaalinen pullonkauma määrällisen elvytyksen osalta on suursijoittajat, jotka sijoittavat eläkerahastoihin ja vakuutusyrityksiin, eivät ole ehkä osallisena sinänsä määrälliseen elvytykseen. Eli mitä EKP aikoo tehdä, jotta voitte huolehtia siitä, että riskinotto euroalueella saadaan jälleen kestävälle tasolle? Kiitos. Kiitos näistä kysymyksistänne. Ensinnäkin mainitsitte todellakin tämän tilanteen, jossa velkaantumista on paljon sekä julkisella että yksityisellä sektorilla Euroopassa. Mutta rahapolitiikka, joka leikkaa korkoja, auttaa tässä tilanteessa lyhyellä aikavälillä, koska meillä on taakka tavallaan kutistuu. Eli sen sijaan, että lisätään riskejä taseeseen näiden velkaantuneiden tahojen osalta autetaan näitä tahoja hoitamaan näitä velkakustannuksia. Ja sitten toivon mukaan aikanaan nämä tahot pystyvät vähentämään velkaantumista ja se on välttämätöntä myös, mutta ei tässä sinänsä riskejä lisätä. Vakuuttajat ja muut suursijoittajat, tämä tietenkin vaihtelee Tahon investointimallista. Toisen olen puhunut vakuutusyritysten edustajien kanssa paljon ja nyt on pystytty selviämään näistä tilanteista niiden voittojen kautta. Hinnat ovat laskeneet, omaisuuserien arvo on muuttunut, joten nyt on sopeutettava lupauksia tuotosta uuteen toimintaympäristöön jotta voidaan toimia kestävällä tapaa alaisten korkojen aikoina. Kiitos. Kostas Mavrides. SMDstä Kostas Mavrides. Kostas. Right here. Σας καλωσορίζω και εγώ με τη σειρά μου. Θα μιλήσω ελληνικά. Niin, eli tervetuloa minunkin puolestani. Puhun nyt kreikkaa. Kolme kysymystä. Unioni. No, käytännöllisesti kaksi asiaa. 13 miljardia euroa säästöpankkitileillä. Ja sitten toinen taistelu liittyy siihen, että markkinat ovat sirpaloituneet. Tästä olemme kaikki samaa mieltä. Eli mikä teidän mielestänne olisi teknisesti, siis ei poliittisesti, ratkaisu, jotta voidaan pysäyttää pääomapako periferiassa olevista maista. Mitä voidaan tehdä, jotta makrotalouden tasapainoa voidaan parantaa? Onnistuuko se leikkaamalla esimerkiksi korkotasoja, miten tähän voidaan vaikuttaa? Ja toinen kysymys. Euroopan keskuspankki, jos se haluaisi, niin se voisi muuttaa ELA-avun pitkän aikavälin obligaatioiksi. Onko tämä asia, jota voisitte tutkia, mikäli pankki, mikäli pankkeja voida täysin pääomittaa? Ja sitten te puhuitte Kyproksen tilanteesta. Hiljattain Kyproksella oli maksukykyyn liittyvää lainsäädäntöä käsittelyssä, ja onko tämä erilainen kuin kvantitatiivinen helpottaminen? Uh, thank you, uh, for... Kiitoksia näistä kysymyksistä. No pääomapako, kuten tiedätte, Euroopan unioni kaikissa jäsenvaltioissa pohjautuu tietyille vapauksille, ja yksi näistä vapauksista on pääomien vapaa liikkuvuus EU:ssa. Eli siinä mielessä kaikki rajoitukset tai valvonta on vain hyvin poikkeuksellista ja väliaikaista, niin kuin Kyproksen tapauksessa. Tavallisestihan tilanne on se, että pääomaa voidaan vapaasti liikutella EUn alueella. Eli kun on pääomapakoa, niin se liittyy tietysti siihen, miten kotitaloudet ja yritykset analysoivat tilannetta luottoriskin osalta – tietyssä osassa EUta, ja se sitten luo kannustimia siirtää pääomaa maasta pois. Eli jos haluatte selityksen sille, miksi Kreikasta on virrannut syyskuusta lähtien pääomaa ulos, niin se liittyy Kreikan sisäiseen tilanteeseen ja politiikkaan. Muita selityksiä ei ole. Ja tähän mennessä ei ole päästy sopimukseen muiden jäsenvaltioiden kanssa. Eli tämä luo epävarmuutta ja siksi sitten pääomaa virtaa pois. Ja ainoa tapa puuttua tähän on tehdä yhteistyötä ja saada aikaan sopimus muiden jäsenvaltioiden kanssa. Se on keskeistä. Ja sitten ELAn muuttaminen pitkäaikaisiksi obligaatioiksi – No se nyt ei ole tämänhetkisten sääntöjen mukaista. Kiitoksia ja vielä Thomas Mann, viimeinen puhuja. Kiitos paljon puheenjohtaja. Rakas asia. puuttuisin. Täällä minä istun. Alhaiset korot, puhuisin vielä niistä. Ne, jotka ovat investoijia. Maa, jonka tunnette, Saksa, siellä EKPn päämaja on. Meillä viimeksi kuluneen viiden ajana 190 miljardia euroa säästäjät ovat menettänyt. Tässä mielessä Silvi Kulär viittasi aivan oikein, mitä voidaan sanoa henkivakuutuksesta ja sanoi, että siitä jotain, mutta entä eläkerahastot? 3,5 tai 4 prosenttia. Tämä oli taattu ei tämä ole tällainen ala, jota voidaan noin vain muutella. Nyt sanoitte, että pitää sopeuttaa asioita. No ehkä tulevaisuutta ajatellen, mutta entä ne lupaukset, joita on annettu tähän mennessä? Ja sen lisäksi, että eläkekassat hoitavat asiansa on nähtävä. Myöskin miten ihmiset haluavat yksityistä eläkerahoitusta. Miten voidaan puhua nyt kestävistä sijoituskohteista? Tämä ei ole ainoastaan rahoitukseen liittyvä kysymys, tämä on myös poliittinen kysymys. Kiitos. Kiitos kysymyksestänne. No, lähtisin liikkeelle viittaamalla tekstin, joka julkaistiin Saksan keskuspankin taloustiedotteessa pari kuukautta sitten. Siellä osoitettiin, että reaaliarvoissa siitä on kyse. Ei tätä huomioon inflaatiota. Korko, säästöjen talletusten korkotaso on nyt samalla tasolla kuin vuonna 2006 ja 2007. Sitten silloin oli 2,6 prosenttia, mutta inflaatio oli myöskin 2,6, eli reaalitermeinä ajatellen nolla. Inflaatio on puoli prosenttiyksikköä ja talletukset saavat tällaisen alhaisen inflaation osakseen. Ja nyt puhutaan nollatasosta jälleen. Se tilanne ei ole muuttunut, mutta tämä tosiaan se unohdetaan, koska ihmiset ajatellaan usein nimellisarvoisesti, illuusiota rahapoliittisesti, mutta te saksana, y, saksalaisena ymmärrätte varmasti paremmin kuin muut. Tästä olen ihan varma, ajatellen Saksassa valitseva kulttuuria, raha-asiat ja miksi inflaatio – on tärkeää, kun ajatellaan reaaliostovoimaa. Tiedätte tämän asian vallan mainiosti. Korkotaso on alhainen, koska inflaatio on hyvin alhaisella tasolla ja me teemme työtä politiikkamme kautta, jotta voitaisiin päästä inflaation osalta normaalimmalle tasolle. Ja kun näin käy, korkotaso nousee jälleen. Ja jos saadaan talous tolalleen, saadaan myöskin reaaliarvoisesti positiivisia lukuja, kuten aikaisemmin. Me olemme väliaikaisessa tilanteessa ja meidän politiikkamme toimii enemmän kuin mikään muu, jotta todella päästäisiin oikaisemaan tätä tilannetta. Muuta mahdollista tietää ei ole, jotta päästäisiin takaisin tilanteeseen, jossa elettiin normaalimpia aikoja, kuin tällä hetkellä ei kuitenkaan voida sanoa, että se mitä me teemme – selittää tätä tilannetta. Me emme vaikuttaneet siihen, että näin matala inflaatio on syntynyt. Kyse ei ole ainoastaan öljystä, jos jätetään se ulkopuolelle, olla 0,6 ja sekin on kovin kaukana meidän mandaattimme tavoitteesta. Kiitos. Kiitoksia Euroopan keskuspankin varapääjohtaja Konstantio tästä keskustelusta. Kiitoksia ymmärryksestämme. Joudumme olemaan näin tiukkoja tänään, kaikki eivät saaneet puheenvuoroa tänään, mutta kiitoksia ymmärryksestänne, että pystymme tämän näin nopeasti. No niin, kello on 16.45 ja nyt sitten meillä on äänestys edellä. Ja kohta meillä alkaa sitten yhteinen kokous budjettivaliokunnan kanssa, eli Ferber saa vetää äänestyksessä, mutta kiitokset vielä Konstantio, että olitte paikalla. Ja, ja.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 liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, wir kommen dann zum Tagesordnungspunkt 4. No niin, sitten esityslistalla kohta neljä. Ottakaa äänestyskortit esille. Onko kaikilla äänestyskortit jo esillä? Ja paikallaan. Beres, jos sopii, täytyisi nyt jo alkaa äänestäminen. ensin pieni koeäänestys, katsotaan onko tekniikka kunnossa. Eli koeäänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? No niin, ovatko kaikki äänestyskortin haltijat jo äänestäneet? Eli äänestys päättyy ja kaikilla poliittisilla ryhmillä näyttää olevan riittävästi henkeä paikalla. Eli Mavridesin lausunto, kompromissi A, äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi B. Tähän liittyy suullinen tarkistus vihreiltä. Se on siellä paperissa. Eli ensin suullinen äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten koko kompromissi B mukaan lukien suullinen tarkistus äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 24, äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 25, äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tämä täytyy tarkistaa. Eli tarkistus 25, äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Niin ihan riittävä äänimäärä oli. Sitten kompromissi C. EPP on pyytänyt erillisäänestystä. Pitääkö tämä paikkansa? Onko tämä merkattu kaikkiin äänestyslistoihin? No muilla ilmeisesti tätä tietoa ei ole. Eli voisiko EPPstä joku nyt ehdottaa, miten tämä erillisäänestys hoidetaan? Valts. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Me halusimme mielellämme kohdassa kolme. Yksi. Labor intensive sanat ottaa sieltä pois ja äänestää niistä erikseen. on ehdotuksemme. Näin on myös varjoesittelijöiden kesken sovittu. Eli tässä on kyse sanoista labor intensive, niistä äänestetään erikseen. Eli ensin äänestämme kompromissi c ilman näitä sanoja labor intensive. Eli ilman näitä sanoja äänet puolesta. Siis vastustatteko tätä? Mä Pahoittelen, katsoin. Anteeksi, tsekkasin henkilökunnan kanssa. Ei ollut mitään tietoa saatavilla. Emme voi hyväksyä tätä, sori vaan. SND. SND-ryhmä on edustettuna täällä, eli se on nyt torjuttu. Eli nyt sitten kompromissi C, äänet puolesta vastaan Die procedure Siis menettely on aika yksinkertainen. Ensin äänestämme kompromissista ilman sanoja labor intensive ja sen jälkeen sitten näiden sanojen kerran. Eli eurooppalaisen äänestäisin kaksi kertaa puolesta. Jos olisin sosialisti, mitä ei kyllä ikinä tule tapahtumaan. Okei. Okay. Herr Luke. Lyke. Puheenjohtaja, nyt mä en sano tästä mitään tietä. Meillä tekstiä käsillä. Emme tiedä, mitä tapahtuu, jos labor intensive otetaan sieltä pois tai jäävät sinne. Miten tämä muuttaa merkitystä? Menettelyn kannalta tämä ei kerta kaikkiaan käytämään Tämän kerrottava ennalta. Emme voi lähteä tiettyjen tekstikohtien osalta lähteä mielivaltaisesti äänestämään tietyistä sanoista tällä hetkellä. Minä vastustan tätä menettelyä. Siis teillä on tämä teksti edessänne, totta kai. Käykää nyt läpi tämä sihteeristön jakama äänestys, että siellä tämä kompromissiteksti mukana. Ja se, jos katsotte kompromissia C, niin sieltä voitte nähdä, että jos katsotaan englanninkielistä versiota, niin siellä on samat labor intensive. Ja kun valitaan näitä hyvin paljon työtä vaativia hankkeita. Tämä liittyy siihen, eli konteksti on se, että EPP on pyytänyt, että nämä sanat otetaan pois, koska sanoi, että ei, EIBlle ei saa antaa näitä toimia. Ja tämä on ihan oikeutettu menettely, tämä ei ole mikään suullinen tarkistus, vaan tämä on tällainen erillisäänestys. Ja kaikille on tämä teksti jo jaettu. Niin. No niin, siis kerran vielä kompromissi C ilman sanoja labor intensive. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Eli sitten äänestämme näistä kahdesta sanasta labor intensive. Eli haluatteko ne mukaan? Jos haluatte, niin äänestätte puolesta, jos ette, niin sitten vastaan. Eli kuka haluaa pitää nämä sanat tekstistä? Äänet puolesta, vastaan. Tämä täytyy tarkistaa. Eli nämä kaksi sanaa labor intensive, kompromississa C, äänestys alkaa. Siis Ekonin jäsenet ainoastaan nyt äänestävät. Äänestys päättyy. Eli nämä sanat poistetaan. Sitten tarkistus 33 äänet puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 34, äänet puolesta, vastaan, tyhjää. Täytyy tarkistaa, eli 34, äänestys alkaa. alle abgestimmt? Die Abstimmung. Ovatko kaikki äänestäneet? Hyväksytty. Sitten sitten 35 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 36 äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 37 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 38 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi D ilman suullisia tarkistuksia. Äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 50-54, missä on sama sisältö, äänet puolesta vastaan, tyhjää. Tämä täytyy tarkistaa. Eli tarkistukset 50-54. Äänestys alkaa. EPPltä yksi ääni liikaa. Edelleen. Äänestys päättyy. Hylätty. No sitten tarkistus 55 nyt puolesta vastaan tyhjää hylätty. 58 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 57 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. No, tarkistetaan tämä. Eli tarkistus 57 Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? EPPltä yksi ääni liikaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten 56 äänet puolesta vastaan tyhjää. Tämäkin täytyy tarkistaa, eli tarkistus 56. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten 59 ei kun siitä ei tarvitsekaan äänestää, se on kielellinen tarkistus. Eli 62 osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. No, tarkistetaan tämä tarkistuksen 62 osa. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 61 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 62 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 63 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 64 puolesta vastaan, vastaan tyhjää hyväksytty. 65 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi E. Siihen ei liity mitään. Eli puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 74 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 75 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 76 puolesta ja vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi F puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten koko teksti näin muutettuna nimenhuutoäänestyksenä. Eli siis sähköinen äänestys tässä lopuksi. Äänestys alkaa. Päätöslausuma näin muutettuna. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten It's, it's abgelehnt, very clear. Dann kommen wir ganz kurz noch. Sitten. Eli Ekon ei siis ota kantaa tähän asiaan, se on niin yksinkertaista. No niin, sitten Bayen lausunto. Tässä on yksi ainoa suositus. Eli toisen käsittelyn suositusluonnoksen käsittely ja hyväksyminen. Tämä liittyy Euroopan tilastoihin. Eli äänet suosituksen puolesta. Ai, ai, ai, tämäkin täytyy hoitaa sähköisesti. Eli äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 51 puolesta 8 tyhjää ääntä hyväksytty. Kiitoksia ja näin talous- ja valiokunnan kokous tästä kokouksesta päättyy.